Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Istunto jatkuu. Haluaisin äh, kertoa teille, että Lavian mietintö ähm, liittyen lisätalousarvioon numero 1 2013 Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin aiheutuvat menot ja Bögen mietintö liittyen talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen eh, ja moitteettomaan varanhoitoon tehdystä sopimuksesta otetaan pois esityslistalta 10. Eh, kesäkuuta 2013 Euroopan parlamentin puhemies eh, selitti syyt tälle erittäin selkeästi, koska neuvosto ei pystynyt ehm, päätelmiään antamaan parlamentille ajoissa. Parlamentti ei pysty tällä viikolla käsittelemään tätä tärkeää asiaa. Menemme nyt esityslistalle, menemme yksinkertaistettuun menettelyyn. 138 artikla työjärjestystä David Martinin mietintö EUn ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus puolesta. Vastaan.